Ülés jegyzőkönyvét a következő ülés... Pöytäkirjat kokouksesta toimitetaan parlamentille seuraavassa istunnossa, jos ei kukaan niitä vastusta, niin päätöslauselmat, joita tänään hyväksyttiin, myös toimitetaan asianomaisille tahoille. Näin voidaan keskeyttää istuntoa.